Hyvät äh, kollegat, äh, jatkamme äänestysselityksillä. Vă rog, vă rog, cei care mai aveți de Pyytäisin kaikkia niitä, jotka keskustelevat ihan muista asioista jättämään saliin niin, että voimme käynnistää äänestysselityksen. Marielle Sarnes, äh, herra Caputo, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Oggi ho votato contro Kiitoksia, hyvä puhemies. Ja äänestin tätä 35 000 tonnia oliviöljytuontikiintiötä vastaan. Se ei auta Tunisia, se lisää petosten mahdollisuutta, haittaa kuluttajia ja varsinkin Italian tuottajia. Jo, eh, niitä tuottajia, jotka jo muutenkin ovat suurissa vaikeuksissa vuonna 2015 Tunisian vienti Italian lisääntyi valtavasti jo 56 700 kiintiövapaata tonnia on sallittu tämänhetkisen sopimuksen puitteissa. Suurena vaarana on se, että saamme nähdä petosten lisääntymisen ja johdamme kuluttajaharhaan tuotteiden alkuperän suhteen. Se johtaa myös epätoivottuun kilpailuun. En vastusta sitä, että autetaan Tunisia, mutta vastusta sitä tapaa, jolla se tehdään. Meidän tulisi pyrkiä suurempaan demokratiaan, mutta vain tuotteiden ostaminen ei auta. Um, yes. Monsieur Golnish. Herra Golnish. Lyhyesti puhemies, minulla on vaikutelma, että ranskan kielen tulkkaus ei nyt toimi. Ainakaan minä en pystynyt seuraamaan ranskaksi kollegan puheenvuoroa äsken.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 Yhtäältä ilo on suuri siitä, että mietintö hyväksyttiin. Ja kaikkein tärkeintä on molemminpuolinen kauppa ja vapaa kauppasuhteet. Sitä kautta luodaan työpaikkoja, työpaikat luovat hyvinvointia ja vaurautta. Niin pitkälti kaikki on hyvin. Toisaalta me tiedämme myös tietyistä maatalous tuotteista, joista tulee tiettyjä ongelmia sisämarkkinoille ja sen vuoksi niitä ei voida hyväksyä. Esimerkiksi hedelmä- ja vihannesektorilla Euroopan unionilla on valtava ylijäämä tällä hetkellä ja sen vuoksi tuonti voisi johtaa hintojen laskemiseen. Ja sen vuoksi minä pyydänkin, että komissio olisi tietoinen tästä ongelmasta ja toisekseen, että ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin eurooppalaisten maanviljelijöiden tilanteesta huolehtimiseksi. Domnul Takula. Sitten edustaja Hannu Takkula, ole hyvä. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Totesin tuosta tunisian kanssa tehtävästä kauppasopimuksesta yhteistyöstä että on erittäin tärkeää että me tuemme tunisiaa ennen muuta tuemme tunisiaa demokratiakehityksessä sitä he tarvitsevat voimakkaasti tuonne pohjois afrikkaan niin kuin koko afrikan mantereelle me tiedämme sen mutta ehkä noista keinoista sen verran että hiukan itsekin olen sitä mieltä että meidän pitäisi huolehtia myös omasta etelä euroopasta ja sen oliivituotannosta oliiviöljyn laadusta alkuperästä ja näin edespäin ja tässä suhteessa hiukan itse myös karsastan tätä ajatusta että tuota oliiviöljytarifivapaata kiintiötä nostettiin edelleen. olemassa olevat sopimukset olisivat tältä osin riittäneet mutta toki tunisia tarvitsee tässä apua ja voi sanoa että edustaja caputon puheenvuoro tältä osin melko monelta osin vastasi sitä mitä itse asiasta ajattelin. Ja sitten siirrymme Grostetin mietintöön. Mamikins. Eh, Puhemies, tämä ehdotus on yritys EU:ssa edelleen kehittää lainsäädäntöä eläinterveydestä. Varsin usein lääkkeitä kehitetään ei vain eläinten hoitoon, vaan myös ihmisten parantamiseen. Tämä ehdotus päätöslauselmaksi pyrkii parantamaan olemassa olevien lääkkeiden saantia, tukemaan innovaatiota ja uusien lääkkeiden kehittämistä. Samoin halutaan toimia mikrobiresistenttiä vastaan. Tästä keskusteltiin viime täysistunnossa, täysistunnossa ensin puolesta. Hanan ei ole paikalla, joten Jaar. Mr. Jaar. Äh, kiitos puhemies. Äh, maanviljelijät kantavat vastuuta. Meidän täytyy kantaa vastuu myös äh, eläinlääkkeistä. Kaksi asiaa, jotka meidän pitää huomioida. Ensinnäkin, toimenpiteen täytyy olla suhteellinen ja toiseksi sen täytyy suhtautua tai siis suuntautua eläinten hyvinvointiin ja sen lisäksi meidän täytyy katsoa myös mahdollisia sivuvaikutuksia. Ja meidän täytyy huomioida myös se, että antibioottiresistenssi on mahdollista. Meidän täytyy huomioida myös tämä asia ja, ja löytää siihen ratkaisu. Minusta tässä mietinnössä saatiin aikaan hyviä kompromisseja. Halusimme myös kieltää internetissä käytävän antibiootin kaupan, halusimme vähentää antibiootin käyttöä ja sen lisäksi halusimme myös antibioottireservien määrää luvanvaraistaa enemmäksi. Nämä ovat kuitenkin erittäin tärkeitä lääkkeitä, mutta niitä täytyy käyttää rajallisesti. Kiitos. Sitten Tana Seskun mietintö. Pospisil, olkaa hyvin. Děkuji pěkně, pane předsedo. Tento právní předpis souvisí s předchozím. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä liittyy edelliseen kohtaan eläinlääkkeisiin. Minusta tämä on oikein hyvä asia ja asia on jo hoidettu direktiiveillä. Nyt pyrimme säätelemään sitä paremmin. Se on mielestäni hyvä asia. Eikä minusta meidän tulisi jatkaa EUn valtuuksien laajentamista niin, että säädellään yhä useammalla alueella, vaan päinvastoin pitäisi säädellä paremmin niillä alueilla, joissa jo toimitaan. Se on ajatuksena tämänkin taustalla. Siitä syystä äänestin puolesta. Se on eläinten hyvinvoinnin puolelle, ääni, hyvi, ääni eläinten hyvinvoinnille ja näin, että se on saanut myös paljon tukea parlamentissa. Paldies. Mamikin. Kungs, äh, apsveicams äh, konkreet... Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen näistä uusista ehdotuksista, joilla pyritään rahoittamaan Euroopan lääkevirastoa. Olen siitäkin samaa mieltä, että viraston rooli äh, eläinlääkkeiden rekisteröinnissä – tai sitä pitäisi parantaa, ja se on askel eteenpäin, jos näin tehdään. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma järjestelmänsä. Me tarvitsemme yhteisen nimittäjän tässäkin. Olen myös iloinen tehtyihin muutoksiin, jotka vähentävät komission toimivaltuutta niin, että tässä ollaan yhteispäätösmenettelyprosessissa eikä täyden, kohdalla niin kuin aikaisemmin. Edelleen Sekin on hyvä, että joka viides vuosi tilannetta tarkastaa minä sen puolesta. No este, domnul Jar. Kiitos. hän äh, ei ole paikalle, mutta herra Jaar. Äh, niin, täydennyksenä edelliseen äh, mietintöön haluan lisätä vielä tähän, että tätä mietintöä voi vain tukea. Ja olen iloinen siitä, että maanviljelyksen alalla kaikki on hyvin avointa. Meillä on erittäin hyvät todisteet ja seuranta antibiootikassa antibioottien käytössä. Mutta kaikki tämä, mitä me teemme nyt äh, maanviljelysektorilla, että tämä myös siirrettäisiin ihmistenkin puolelle, koska ikävä kyllä on sillä tavalla, että mitä tulee esimerkiksi informaatioon, mitä tulee hoitomenettelyihin ja, ja, ja hoitokertoihin. Tästä ei tiedetä ihmisten joukossa niin paljon me varmaankin kykkenisimme sairaskassojen kautta keräämään tilastoja. Ja minusta tässä eläinlääketiede voisi antaa esimerkkiä ihmislääketieteelle, koska antibiootit ovat suuri ongelma, joka koskee yhteiskunnan elämän kaikkia eri tasoja. Joten siis meidän täytyy ottaa eläinlääketiede ja ihmislääketiede yhdessä mukaan. Sitten edustaja Keli. Kiitoksia, hyvä puhemies ilahtuneena sain tukea tätä mietintöä. Ja voin todeta, että se on myös hyväksytty. Arvostan kovasti tätä ammattia minusta. Eläinlääkärit ei arvosteta riittävästi tehdystä hyvästä työstä, varsinkin täällä Euroopassa, jossa meillä jäljitettävyys on erittäin hyvä, aivan kuten Jaar totesi, tuolta tilalta lautaselle asti. Ja se on erityisen hyvä asia, haluamme sen säilyttää ja siitä syystä tätä eh, ehdotus, joka meillä on edessämme tänään, on oikein sopiva. Me haluamme varmistaa sen, että sääntöjä noudatetaan täysin ja aivan kuten Jaar mainitsi, vaarana tietysti on se, että internetin kauppa ei aina ole sitä, mitä haluaisimme sen olevan. Ja sitä täytyy katsoa tietysti tarkkaan, että voidaan säilyttää tuotteiden hyvä maine ja ammatinkin, joka on aivan ainutlaatuisen hyvä. Kiitoksia. Nyt sitten eteenpäin päätöslauselmaesitys esitys kohti menestyvää datavetoista taloutta. Edustaja Styler. Kiitoksia puhemies. Tuen tätä tekstiä, kun pyritään saamaan aikaan datavetosta taloutta. Täällä on hyvä viittaus digitaalisiin taitoihin Kansalaisten pitäisi tarttua digitaalimaailman mahdollisuuksiin ja tarvitaan kohdennettua toimia, toimia jäsenvaltiossa, että tässä onnistutaan. Täytyy antaa koulutusta, koulutusmahdollisuuksia on kyse sitten kouluista, lukioista, yliopistoista, työpaikoista tai eläkeläisryhmistä. Kaikki tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan, koska jos ihmiset eivät osaa käyttää tietokoneita, emme voi käyttää hyväksemme myös digitaalisen sisämarkkinan äh, mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja tukea Euroopan taloutta. Me tarvitsemme digitaalisia taitoja, niiden pitää olla kaiken toimintamme ytimessä niin kuin Ruotsin pääministeri ehdotti tällaista sosiaalista hu- huippukokousta, mutta minä haluaisin myös samantyyppisen huippukokouksen digitaalista taidosta, jossa priorisoidaan sitä, että ketään kansalaista ei jätetä äh, digitaalisessa vallankumouksesta jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Mamikins. Thank you very much, Mr. President. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Mutta 16 biljoonaa on kyseessä, eli 16 prosentin lisäys vuositasolla. 40 zettabaitin kohdalla se merkitsee sitä, että 5200 gigabaittia käytetään jokaista planeetan asukasta kohtaan. Potentiaali on valtava, meidän täytyy sitä käyttää. Minä tuen tätä asiakirjaa ja kuluttajien edun mukaista on tällainen toiminta, kuten myöskin terveys, terveydenhuoltoalan. Ja me tarvitsemme selkeitä tietoja ihmisille. Euroopan unionin ja komission täytyy tämä puoli hoitaa. Se koskee innovointeja ei pelkästään EU-tasolla, vaan kaikilla muualla. Seuraavaksi Keli. Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Oli kiinnostavaa, että tässä päätöslauselmassa oli vain yksi poikkeus äänestysluettelossa, kun te itse ette tienneet, olivatko ihmiset puolesta vai vastaan tarkistusta, nimittäin 26 tarkistusta vastaan tai sen puolesta. Ja minun mielestäni tämä ei nyt ole oikein hyvä. Me tarvitsemme mielestäni todisteita loppujen lopuksi siitä, kuinka ihmiset äänestävät. Ja tarvitsemme näitä tietoja joka ikisen mietinnön kohdalla. Meidän pitää tietää, kuinka monta ihmistä äänesti, kuinka paljon oli puolesta, kuinka monta vastaan. Jokaisen mietinnön yhteydessä mielestäni meidän pitää tarkastella tätä asiaa tulevaisuudessa. Tämän, äh, no, tässä riippumatta tämä oli erittäin hyvä mietintö. Ja esittelijänä olen nyt sitä mieltä, että meidän kaikkien, minä mukaan lukien, pitää edetä tässä asiassa. I would like to, to tell you that the groups are... Niin, minä toimin sen mukaan, mitä ryhmät pyytävät. Ryhmät pyytävät nimenhuutoäänestystä tai sitten eivät pyydä. Eli minä teen vain sen, mitä minulta pyydetään. En ollenkaan teitä arvostellut suinkaan, mutta mielestäni tätä asiaa pitää nyt vähän miettiä Ottaa nähdään, miten täällä on äänestetty. Which are worthy. No, on aina tarkistuksia, joita on hyvä, jotka on hyvä voida tarkistaa jälkeenpäin. No niin, jatkamme eteenpäin muihin päätöslauselmaesityksiin. Eritrea Pospisil. pane předsedo, já jsem Kiitoksia, hyvä puhemies. Tuin tätä päätöslauselmaa, joka käsittelee Eritrean tilannetta. Tilanne on äärimmäisen traaginen Eritrea on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa on totalitaarinen hallinto, joka pitää omia kansalaisia narrinaan. Se, sillä on asepalvelus, joka on miltei loputon kestoltaan. Ja Sieltä tulee toiseksi eniten pakolaisia syrjän jälkeen. Se ei kärsi kansalaissodasta, vaan kaikki on seurausta hallinnosta ja niistä julmista olosuhteista, joita tuossa maassa on. On erittäin tärkeää, että vetoamme paikalliseen hallintoon, että se korjaisi tämän tilanteen. On sillä sitten maini- vaikutusta tuohon totalitaariseen juntaan tai ei, niin mielestäni kuitenkin on tärkeää huomauttaa asiasta, vaikka minulla on kyllä vaikutelma siitä, että mitään ei tule tapahtumaan. Tämän päivän Eritrea on hyvin hankalassa tilanteessa, mitä tulee ihmisoikeuksiin, puhevapauteen, sanavapauteen, kaikenlaisiin resursseihin. Itse asiassa sillä ei ole edes minkäännäköistä ää, oikeuslaitosta. 18-50-vuotiaat joutuvat käymään armeijan hyvin huonoissa olosuhteissa ja monista tulee pakolaisia, jotka sitten tulevat EU-hun. Jotkut kutsuvat äh, Eritreaa afrikkalaiseksi maaksi osaksi, he ovat äh, oikeassa toki, mutta ikävä kyllä EUlla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tilanteeseen Eritreassa. Me emme äh, voi vaikuttaa hallinnon toimintaan. Nykyinen hallitus ei välitä siitä, mitä me täällä saamme, ja samanaikaisesti niillä hallituksilla on myös huonot suhteet naapureihinsa. Toivottavasti tämä päätösasema kuitenkin auttaa. Puhemies, kiitoksia. Tuen tätä päätöslauselmaa omasta ryhmästäni EPPstä. Ja mitä tulee hetkisen Eritrean tilanteeseen, tässä vedotaan viranomaisiin siellä, että vapauttaisivat kaikki poliittiset vangit, tekisivät uudistuksia, lopettaisivat pakkosiirrot ja äh, jatkaisivat sosiaalisen rakennustoiminnan jatkamista. Haluaisin, että Eritrea kunnioittaa oikeutta koulutukseen, Tämä on, näin ei ole tapahtunut ja tämä aiheuttaa sen, että ihmisiä pakenee. Kestävä kehitys, rauha ja niin edelleen ei onnistu ilman ihmisoikeuksia. Puolueen kanssa haluaisin ilmaista syvän huolen ilmaisuvapauden puutteesta ja edelleenkin sen, että ihmisiä pidetään vankeina oikeusvaltioperiaatetta vastaan tuen täysin vaatimusta vapauttaa väki, välittömästi herra Isakin, joka on vangittu ankarissa olosuhteissa Kaksi, hänet pitäisi vapauttaa välittömästi. Kiitoksia. Kiitos. Sitten eh, siirrymme Makedoniaa koskevan kertomuksen Pospisille. Pane předsedo, já jsem s radostí podpořil tuto zprávu. Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tämän Makedonia käsittelevän mietinnön puolesta. Siinä puhutaan myös sen liittymisprosessista ja minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy tarjota EU-jäsenyysmahdollisuutta Länsi-Balkanin maille pitkällä aikavälillä. Ja Makedonian tapauksessa olen kovin ilahtunut siitä tavasta, jolla se käsittelee maahanmuuttokriisiä ja miten se valvoo rajaa. Silloin kun Kreikka ei kykene hoitamaan tilannetta kunnolla. Tästä syystä meidän pitäisi pitää Makedoniaa tärkeänä kumppanina EUlle. Valitettavasti Kreikka estää muut liittymisneuvottelut, koska nimiriita on käynnissä. Minusta tällaisten pienten asioiden ei kuitenkaan tulisi puuttua näihin prosesseihin. Sitten Mamikins. Bosnia, Herzegovina ja Turkki ovat hankalassa tilanteessa liittymisneuvottelijoiden suhteen. Sama koskee Fyromia. Riita Kreikan kanssa, jännitteet Bulgarian kanssa. Eivät vain nämä ole ainoita syitä, miksi neuvottelut Makedonian ja EUn välillä ovat vaikeat. Tällä hetkellä neuvotteluita ei ole käynnistetty neuvoston kannan vuoksi. Mutta yksi syy on myös Makedonian epävakaa poliittinen ilmasto, korruptio, perusvapauksien puute, eikä siellä ole tapahtunut minkäännäköistä edistystä. Mutta kaiken kaikkiaan luonnollisesti äänestin tämän puolesta. Domnul Kelly arvoisa eh, eh. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran äänestin ryhmäni rinnalla kaikkien puolesta paitsi yhdessä kohtaa se koski tarkistusta seitsemänkymmentä Siinä viitattiin NATOon. Koska Irlanti on ö, liittoutumaton maa, siksi en äänestänyt tästä haluaisin vielä to- sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä tarkistuksista muuten. Pitää varmistaa viipeettä, että nopeasti täytäntöön pannaan kaikki sitoumukset kestävällä neuvotelulla tavalla, mukaan lukien heidän sitoumuksensa vahvistaa hyviä naapurisuhteita, jotta voidaan säilyttää myönteinen kanta neuvottelujen alkamiseksi EU. Tämä on tärkeä kohta ja olen Afetin kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan rakentavaa poliittista dialogia, erityisesti kun valmistaudutaan vaaleihin 5. kesäkuuta tänä vuonna. Ne ovat kriittisen tärkeät ajatellen tätä entistä Jugoslavian eh, tasavaltaa Makedoniaan. Este adevărat că Macedonia se confruntă cu cea mai mare criză politică din 2001 încoace Kiitoksia puhemies. Tässä on kyseessä kaikkein suurin kriisi vuoden 2015 jälkeen. Se kuuluu yhä enemmän Makedoniassa ja yhä enemmän pyritään tuota kriisiä ratkaisemaan. Me tarvitsemme vakautta Makedoniaan, jotta sen yhteiskunta voisi kehittyä. Se pyrkii kehittymä tässä suhteessa, sitä tulisi jättää huomiota. Nyt pyydetään mandaattia sille, että neuvottelut aloitettaisiin Makedonian kanssa, mutta neuvosto on kuitenkin kieltäytynyt tästä Kreikan välintulon jälkeen. Minun mielestäni Kreikan tulisi tunnustaa kuitenkin Makedonian ponnistelut liittymisneuvottelujen suhteen. Meidän tulee ehdottomasti auttaa Makedoniaa ja ottaa huomioon kaikki toimenpiteet, joita siellä on jo tehty. Makedonia tarvitsee poliittista sitoumustamme. Meidän tarvitsee tukea sitä sen tiellä kohti Euroopan unionia. Muussa tapauksessa menetämme uskottavuuteen. Trecem acum la raportul privind Munte. Ja sitten jatkamme eteenpäin Montenegron mietintöön. Mamikins. Uh, Kiitoksia puhemies Huolimatta ongelmista sisäpolitiikassa Montenegro kuitenkin aloitti neuvottelut jäsenyydestä neljä vuotta sitten ja se on ollut yksi kaikkiin menestyksekkäin maa tässä. Siellä on valuuttana euro ja tämä on nopeuttanut uudistusprosessia. Viime vuonna saatiin myönteisiä tuloksia siinä, miten täytäntöön pannaan oikeusvaltioperiaatetta. Ehkä parannukset eivät ole ihan niin nopeasti tapahtuneet kuin olisimme odottaneet, mutta mutta kehitys on myönteistä. Myös koulutusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja arvostan tätä kovasti. Sitten Kelly. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Yhdessä ryhmäni kanssa äänestin Montenegro-kertomuksen puolesta. Se ei ollut suinkaan vaikeaa, koska kaikki ymmärrämme tämän tilanteen. Montenegro on tehnyt paljon, on aikaiseksi paljon edistystä useilla eri osa-alueilla ja toivomme näkevämme sen Euroopan unionin jäsenenä tulevaisuudessa. Moni maa haluaa Euroopan unioniin, jotkut ehkä haluavat siitä pois, niin kuin Britannia. Samalla meidän täytyy ymmärtää se, että Montenegro on tehnyt valtavia edistysaskelia kansalaisoikeuksien, naisten oikeuksien saralla. Ja me emme tietysti voi hyväksyä sitä, että ihmisiä kohdellaan kaltoin. Meidän täytyy myös auttaa Montenegroa auttamaan omia kansalaisia. Montenegro este Macove. Capitole din care două sunt deja parțial Kiitos. Tämä on tärkeä askel eteenpäin matkalla kohti unionia ja täytyy painottaa näitä askelia, mitä he tekevät ja toimenpiteitä, mitä he tekevät, esimerkiksi islamia ja jihadismia vastaan. Ratkaisemattomat ongelmat ovat nimenomaan korruptio, mutta ei mikään toimintakoodi esimerkiksi tuomareille mitään muuta. Tällainen pehmeä lainsäädäntö ei johda mihinkään vaikutuksiin tässä maassa. Maassa ei tuomita korruptiota, eikä siellä isketä näihin verkostoihin, eikä työskennellä sitä vastaan lainsäädäntö, varsinkin tällainen kevyt lainsäädäntö ilman sanktioita, on ihan turhaa. Ei sillä ole mitään konkreettisia seuraamuksia. kun näkee, kuinka paljon tapauksia siellä kuitenkin on ja mitä siellä voitaisiin tehdä ja mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja rahanpesuun, on todella tärkeää, että teemme asialle jotain. Tiedän, että siihen on mahdollisuus ja päättäväisyydellä se onnistuu. Ja sitten eh, Galtierin mietintö Mamikins. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuten tiedämme, Vuonna 2012 reaktiona kriisiin uusi politiikka otettiin käyttöön EU:ssa ja valvonta siirrettiin ylikansalliselle tasolle. Se on mielestäni hyvä asia. Kehotan rakennemuutosten nopeuttamiseen pankkialalla, jotta voidaan tehdä pankkialasta vastustuskykyisempi suhteessa mahdollisiin tuleviin kriiseihin. Erityisesti kysymys on suurista pankeista. Minun mielestäni tallettajat ja, asu- ja asiakkaat voivat hyötyä tästä prosessista, koska korvauksia maksetaan riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Kiitoksia, arvoisa puhemies äänestin tätä pankkiunionin mietintöä vastaan johtuen siitä että minusta tuntuu että kyllä me euroopassa olemme osanneet melko hyvin huolehtia vähän liiankin hyvin meidän pankeistamme ja voi sanoa näin että eurooppalaiset veronmaksajat ja tallettajat ovat viime kädessä maksaneet pankkien holtittoman politiikan. tästä on monia esimerkkejä viimeisten vuosien kriisien varrelta se mitä nyt pelkään tässä on että että euroopan unionista tämän pankkiunionin kautta on myös tulossa velkaunioni yhteisen velan unioni ja henkilökohtaisesti vastustan tämän tyyppistä kehitystä. olen pro eurooppa ja haluan nähdä että euroopan unioni kehittyy itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä mutta tämän tyyppiset rakennelmat mitkä tosiaan toisivat lisää yhteisvastuuta niitä hiukan vierastan ja siksi olen sitä mieltä että pankkisektori pitää pitää terveellä pohjalla ja hyvin pitkälle myös sitten irti tästä unionin yhteisestä politiikasta. Ähm. Kiitos. Seuraavaksi äh, Thank you again, uh, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies, ja kiitokset teille myöskin tästä tehokkaasta toimintatavasta täällä Vähän humorististakin täällä oli tänään. Eihän yleensä huumoria pankkeihin yhdistä. Yleensä ei ole mitään hauskaa siinä, millä tavalla pankit toimivat talouskriisin aikana. Ei sen kummemmin minun omassa maassanikaan. Olen aivan ilahtunut siitä, että Euroopan unioni nyt ottaa hoidettavakseen pankkivalvonnan ja että meillä on nämä stressitestit ja säännöt, joita sovelletaan kautta Euroopan unionin, sillä pienessä Iranin kaltaisessa maassa on aivan liian helppo säheltää ja se saattaa johtaa moniin eri ongelmiin. Nyt meidän täytyy luoda todellinen unioni, jotta näemme, että pankkimme toimivat tehokkaasti ja että veronmaksaja ei sitten joutu, joudu keräämään palaset lattialta, kun onnettomuus on jo tapahtunut. Meidän täytyy valvoa pankkeja ja kaikkien, täytyy, kaikkien pankkien täytyy tehdä toimintansa kunnolla, jotka soveltuvat sääntöjen mukaan, jotka soveltuvat kaikkien 28 jäsenvaltioon. I'm thinking. No, kiitos, kiitos. Sitten Annemans. Kiitos äh, kollegat. Äh, finanssikriisi, joka on ollut vallalla vuodesta 2007 lähtien lähes äh, koko länsimaailmassa, on johtanut siihen, että poliitikot haluavat välttää riskejä tällä sektorilla ja että pankeilla olisi tällaiset kynnykset ja Euroopan unioni on itse asiassa käyttänyt tilaisuutta väärin hyväkseen. Niin se tekee aina, kun on jotain ongelmia. Se haluaa kaiken yhtenäistää. Se haluaa yhtäkkiä kokonaisen Euroopan pankkiunionin ja siihen vielä kolmannenkin äh, pilaren. Ja tämä tulee vain äh, nostamaan riskiä uuteen transferiin etelästä pohjoiseen. Ja sillä tavalla me olemme noidan kehässä. Ja se, muun muassa tästä syystä minä äänestin Gualtierin mietintöä vastaan. Kiitos ja sitten Grappini. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta, koska uskon, että tarvitsemme pankkiunionia. Ja tällä tulee olemaan avainrooli, kun rahoitetaan investointeja, erityisesti pk-yritykset mielessä pitää, Jos me vähennämme pankkiriskiä, silloin luottoriskit myös laskevat pk-yritysten kohdalla. Mielestäni tämä yhteinen valvontamekanismi on todella tarpeen. Tarvitsemme laadukasta valvontaa. Meidän ei pitäisi olla liian varovaisia tietenkään pankkisektorilla siirtää kaikkia riskejä asiakkaan niskaan, erityisesti pk-yritysten syliin. PK-yritysrahoitus on olennaisen tärkeää. Täytyy varmistaa rahoitusyhteydet niin, että tämä estä uuden teknologian käyttöönottoa. Äänestin puolesta ja on hyvä, että komissiolle myönnettiin tässä mahdollisuuksia, koska täytyy varmistaa reilu kilpailu sisämarkkinoilla. Kiitos. Kiitos. Ja näin me sitten keskeytämme täysistunnon kello 15 asti.